el señor presidente. Buenos días. Huomenta. Hyvät ystävät, avaamme istunnon. Avaamme istunnon nyt eilisen juopumisen jälkeen. Ja nyt aloitamme hyvin tärkeästä aiheesta. Ensimmäinen asia esityslistalla, eli George Lainen mietintö yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen. Haluaisin tietysti onnitella meitä siitä, että komission sen Cholos on paikalla, ja mehän tiedämme, että tässä istunnossa komissio määrittelee, kuka komission jäsen tänne tulee, mutta nyt täällä on tästä asiasta vastaava komission jäsen, joka on läsnä ja mukana tässä keskustelussa, ja se on tietysti äärimmäisen myönteistä. Eli ensimmäisenä puheenvuoron saa George Lyon. Hän on tämän hyvin tärkeän mietinnön esittelijä. Ja Lyon saa neljä minuuttia puheaikaa esitelläkseen mietintönsä ja kaksi minuuttia sitten lopuksi. Esittelijä saa itse miettiä, miten hän käyttää nämä kuusi minuuttia. Hän voi käyttää heti aluksi, mutta sitten hän enää voi vastata lopussa. Eli hän voi sopeuttaa tätä neljän minuutin aikaa, mutta emme siis leikkaa häntä puheaikaa, vaikka hän ylittäisi nyt neljä minuuttia. Eli Laajan saa ensimmäisen puheenvuoron. thank you, uh, Kiitoksia puhemies, arvon komissaari haluan heti alkuun surkutella saksalaisia kollegoitani ja onnittelen espanjalaisia kollegoita eilisillan erinomaisen jalkapalloottelun johdosta. Haluaisin heti alkuun kertoa teille, mitkä ovat mielestäni kaksi tärkeintä kysymystä, joihin täytyy vastata, kun ajatellaan ympin uudistusta, yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta.